Okay, colleagues, are people happy we start the... Voimme aloittaa äänestyksen, jos sopii, kello on 10 yli 9. Meidän täytyy aloittaa huomenta kaikille. Tervetuloa takaisin valiokuntakokoukseen. Aloitetaan kohdasta 9, eli unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt, ja siitä äänestäminen olen itse siinä valmistelijana. Meidän me keskustelimme tästä viime kokouksessa, joten en sano paljonkaan siitä, paitsi että tarkistukset, jos äänestämme, vahvistavat ruokavalmiiden roolia, jos ajatellaan sitä, miten perustetaan nuo erityisrahastot, mitä tulee niiden vastuuvelvollisuuteen ja myös äh, sinne tunnustetaan jäsenvaltioiden järjestöjen tehtävät, joten olemme yrittäneet löytää kompromisseja ja saada tukea ryhmiltä ehdotuksille siellä, missä tarpeen, jotta saamme suurin mahdollisen yhteisymmärryksen. Selvä. Koeäänestys ensin. Tarkistetaan äänestys alkaa. Koeäänestys äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 17 jäsentä, joten tästä puuttuu vielä muutama, mutta he ovat tulossa, kun tässä nyt aloitellaan äänestämistä. Ja tästä lienee suuri yhteisymmärrys joka tapauksessa. Aloitetaan tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 20, 22 ja 24, ne ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 30 ja 31 yhdessä, koska ne ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistukset 32 ja 33 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 11 ja 36 olivat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 37 äänestys alkaa. Has everybody who wishes to... Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 15 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli eli hylätty. Sitten loppuäänestys lausunnosta koneellisesti äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys, uudet säännöt. Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Kyllä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos kollegat yhteistyöstänne. Lähetämme tämän budjettivaliokunnalle. We now move on to item... Eteenpäin kohta 10 tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen. Taitaa käsitellä maakohtaisten raportointien avoimuutta valmistelun. Eli Schlein, eli haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? We just move straight to the vote then. Siirrymme sitten suoraan äänestykseen. Otetaan tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, mutta Tällaisia on lienee tulossa enemmänkin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parempi. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus kahdeksan, siinä oli hämmennystä sosialistien leirissä. Äänestys alkaa. <laughs> Yeah, I think you, you, did, yeah, you did the opposite. Nobody you did the opposite what you should. Siellä oli yksi vastarannan kiiski ilmeisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt on aamu, niin paljon äänestyksiä pitää hieman kiirehtiä. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Pyydän nostamaan kättä. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. En tiedä, mitä vihreät tekevät. Tarkistetaan tarkistus 11. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollegat, teillä pitää selvästi ilmoittaa, kupa kantaa olette, tai mitä kantaa olette 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan ja hylätty. 59 puolesta vastaan ja hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta ei vaan puheenjohtaja korjaa. 13 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 on sitten jo hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 27 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 28 äänestys alkaa. Taitaa olla hyväksytty. Pienellä enemmistöllä äänestys päättyy. Se on hylätty. Ihan tasoissa. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 30 äänsys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pahoittelut, sanapuheenjohtaja. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan tarkistus 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 4 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 5 Järjestys alkaa. I think, yeah, Mr. Ned David can come here. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Enää yksi jäljellä. 47, tarkistus 47, hetki pieni. No, äänestetään nyt sitten. Tarkistus 47, puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Helpompi näin. Sitten loppu Tässä on semmoista näin on muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella onnittelut eli Schlein, kiitos. Haluatko sanoa jotain Eli? Yeah. Yeah, thanks Linda. Just wanted to thank all the colleagues. Kiitoksia. Halusin vain kiittää kaikkia yhteistyöstä. Onkin erittäin tärkeää, että kehitysvaliokunta ottaa kantaa tähän tärkeään ratkaisevan asiakirjaan, sillä maakohtainen raportointi on tärkeä väline veronkiertoa vastaan harjoitettavassa taistelussa kolmannessa maissa. Tästä syystä me olemme sitoutuneet tähän taisteluun ja on erittäin tärkeää, että näin yksissä tuumi tätä asiaa lähdemme ajamaan. Kiitoksia meillä on nyt aika iso enemmistö tässä takana. Olisi tärkeää saada tämä sosiaalisen median kautta tieto leviämään. Tämä on tärkeää kaikille jäsenille. Nyt menemme eteenpäin. Seuraavana kohtana on Euroopan ulkoisen toiminnan mm, strategisena prioriteettina selvityskyky. Minä olen tässä esittelijänä. Ensimmäisenä äänestämme suullisesta kysymyksestä. Siihen on kolme tarkistusta Maria Hoibuhilta. Voimme äänestää tästä ensin. Aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen kysymys kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa, nimenhuutoäänestys. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy laajalla enemmistöllä hyväksytty. Kiitoksia. Sitten menemme seuraavaan kohtaan. Päätöslauselman luonnos. Olen esittelijä. Humanitaaristen asioiden esittelijä on tehnyt tässä paljon työtä. Haluaako Enrikki mahdollisesti tähän jotakin kommentoida? Ei halua. Hyvä, sitten menemme eteenpäin. Tämä on hyvin tärkeää. Olemme hyväksymässä nyt tämän lausunnon ennen kuin vastuvaliokunta antaa oman mietintönsä. Siksi äänestys on nyt. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 kohta kohdalta. Osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 36 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. 46 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tyhjää. Ja tarkistamme 49 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 50 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme ensimmäinen kohta. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen kohta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 56 puolesta. Okay, you can check the second part for mem- Tarkistamme kohta kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen kohta 60. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme ensimmäinen kohta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet, jotka haluavat äänestää? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen sanat, taloudellinen väkivalta on suljettu pois. Tästä on kysymys toisessa kohdassa. Sitten toinen osa tarkistuksessa 60 puolesta vastaan tyhjä hylät tehty. Nämä sanat olivat joka tapauksessa hyvät. Kyllä tämä oli ihan selvä, selvä tulos. Pahoittelen. 61 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 63. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjiä. Voisimmeko tarkistaa? 73 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Saisinko nähdä tämän uudestaan? 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 75 puol- äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 76 puol- äänestys alkaa. 76 äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme 77. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. 24 Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan ty- tyhjiä. Tarkistamme 28 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty ihan tasapeli. Sitten äänestämme kokonaisuudessaan päätöslausunnon luonnoksessa. Nimenhuuta äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Suurella ääne- enemmistöllä hyväksytty. Kiitoksia kollegoille eh, tuesta. Ja nyt täysistuntoon. Kiitoksia. Nyt seuraavana meillä on asia 12. The, we're voting on the... Äänestämme maankäytöstä, maankäytön muutoksesta, metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoden 2030 ulottuviin suunnitelmiin Haluaako joku lausua asiasta jotain? Jos ei, niin siirrytäpä suoraan äänestykseen ja tarkistukseen. Kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus seitsemän, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Todennäköisesti samat lukemat, mutta ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet tarkistuksesta kahdeksan? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 40 puolesta vastaan. Aloitetaan uudestaan. 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Uskoakseni se meni samoin ää, äh, lukemin läpi, mutta tarkistetaan. Varmaankin aina samat luvut, mutta äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lukemin 13.9. Varmaan lukevat tulevat olemaan kaikissa äänestyksissä samat. Tarkistus 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. Tarkistus 11, mutta aivan lukemat säily samoina. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukka äänestys tämä oli sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jos haluatte osallistua äänestykseen, niin äänestäkää nyt. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 14 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan samaa tilanne, eli tarkistetaan. Tarkistus 16. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ah, tilanne onkin toinen. Äänestys päättyy. Hylätty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hetkinen, 13, 9 hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 19, niin 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 2 kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmonen puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa.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 Kiitoksia valmistelijalle hänen tekemästään työstä. Näin pääsemme. Niin, äänestykset päättyvät tähän. Jos haluatte poistua salista, niin voisitteko ihan hissun kissun siirtyä ulkopuolelle?

Sorry colleagues, we're waiting for the rapporteur. We... Odottelemme tässä nyt esittelijää paikalle. Äänestys meni hieman nopeammin. Voisi mennä hitaammin.

Colleagues, our rapporteur is actually delayed. Valitettavasti esittelijä pääsee tänne myöhässä vasta 10 yli 10, joten ehdotan, että keskeytämme istutomme ja jatkamme 10.15. Emme voi tehdä mitään sen kummempaa. Komissiokaan ei ole täällä paikalla, joten odotellaan, käydään kahvilla. Viimeinen asia, sehän on poistettu esityslistalta joka tapauksessa, eli kohta 15 on poistettu, joten aikaa kyllä on riittämiin. Jatkamme siis vartin yli 10. yeah, so you were late, he's late. I don't know where he is. Okay, colleagues. No niin, kollegat, edustaja Görens on nyt päässyt pois liikenneruuhkasta, joten voimme aloittaa tämän kohdan käsittelyn. Kiitos kaikille kärsivällisyydestä. Kiitos tulkeille kaikille muille, jotka ovat olleet kärsivällisiä. No niin, seuraavaksi kohta 13. EUn talousarvio vuosi 2018. Ensimmäinen keskustelu. Onko parlamentin yleisesti paikalla. Kyllä, kiitos. Kiitos edustaja Mureshan, että tulitte paikalle. Lisäksi meillä on oma esittelijämme Charles Görens täällä valiokunnan puolesta. Aloitetaan yleisestä esittelijätä, sillä tämä on hyvin tärkeä aihe, talousarvio hyvin monimutkaista. Ja hienoa, että olette paikalla täällä kanssamme. Kiitos. Pahoittelut viivästyksestä. Madam President. Good morning, uh, dear. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, alkuun saaneen kiittää teitä siitä, että otette minut täällä vastaan. Halusin keskustella teidän kanssanne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa budjettimenettelyn yhteydessä. Käyn valiokunnissa keskustelemassa näistä yleisperiaatteista ja kuuntelemassa teitä, mikä teidän kannaltanne on tärkeää, jotta voin huomioida joka prosessin vaiheessa esitetyt kommentit ja toisaalta varmistaakseni, että kun kanta lyödään lukkoon tärkeitä neuvotteluja silmällä pitäen, jotka alkavat syksyllä komission neuvoston kanssa, että teidän valiokunnalle tärkeimmät asiat on otettu huomioon. No mikä on tämänhetkinen tilanne? Helmikuussa esitin luonnoksen ensi vuoden suuntaviivoihin liittyen. Ja tämä teksti sisältää parlamentin peri, pä, pääperiaatteet ja komissiohan ensi kuun lopussa esittää oman ehdotuksensa. Nämä suuntaviivat hyväksyttiin Strasbourgissa maaliskuussa ja nyt odotamme komissiolta sen omaa ehdotusta toukokuun loppuun mennessä ennen kuin me voimme sitten oman kantamme siihen liittyen esittää. Mielestäni poliittiset prioriteetit ensi vuotta silmällä pitäen ovat seuraavat. Niitä on kaksi. Yhtäältä kasvu ja työllisyys ja sitten kansalaisten turvallisuus toisena. Minä uskon, että eurooppalaiset odottavat meiltä sitä, eli työpaikkoja ja turvallisuutta. Ja tästäpä syystä meidän pitäisi kohdentaa vähäiset varamme tämän tyyppiseen toimintaan. Mitä tulee kasvuun ja työllisyyteen, niin uskon, että hyviä tuloksia voidaan saada aikaiseksi unionin taloutta vahvistamalla, kilpailukykyä lisäämällä, eli panostamalla tutkimukseen, innovointiin, PK-yrityksiin, infrastruktuuriin, Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa, kosmeohjelmiin ohjelmiin ja tietenkin nuorisotyöllisyysaloitteeseen, koska nuorisotyöttömyyden tila on tällä hetkellä edelleenkin liian korkea. Ja sitten mitä tulee kansalaisten turvallisuuteen, eli teidän kannaltanne niin tärkeän asian, eli sisäinen turvallisuus yhtenä ja ulkoinen ulottuvuus toisena. Mitä tulee sisäiseen turvallisuuteen, niin meidän täytyy tietenkin vahvistaa unionin virastoja, jotka vastaavat oikeus- ja sisäasioiden täytäntöönpanosta. Ja tämä on tietenkin yksi väline, joka on meidän käytettävissämme, eli nämä virastot. Kuten tiedätte, otsakkeen kolme varat ovat aika lailla rajalliset, joten meidän täytyy vain pohtia, miten saamme enemmän aikaiseksi näillä varoilla vahvistaaksemme unionin virastoja tukien tietenkin komission esittämiä puolustukseen liittyviä pilottihankkeita. Ja mitä tulee ulkoiseen turvallisuuden ulottuvuuteen, niin mielestäni meidän tulee keskittyä näihin naapurialueisiin, koska siellä ne keskeisimmät haasteet syntyvät eli idästä. Siellä äh, nähdään aktiivisempi Venäjän federaatio ja sitten etelästä, jotta voidaan taistella siihen, tarttua siihen haasteeseen, joka on syntynyt maahanmuuttovirtojen myötä ja pakolaisten liikkumisen myötä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja sitten täytyy huomioida tietenkin SDG-tavoitteet ja vuoden 2030 agenda, mutta humanitaarinen tuki on tietenkin tärkeä, kuten aikaisemminkin. Te tiedätte, että unioni ja jäsenvaltiot ovat keskeisiä lahjoittajia ja rahoittajia. 0,7 prosentin tavoitearvosta olemme tietenkin vielä hyvinkin kaukana, mutta viime aikoina on otettu askeleita oikeaan suuntaan. Ja tästäpä syystä tulemmekin keskittymään siihen, että riittävästi varoja on käytettävissä humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön myöskin ensi vuoden unionin budjetissa. Me yritämme priorisoida toimiamme paremmin, mutta jotta Varoilla saadaan enemmän aikaiseksi. Niin yhdeltä toista budjetivaliokunnassa monitorointiryhmä keskustelee näistä ulkoisen rahoituksen välineistä, eli miten näillä nykyvaroilla saa, voitaisiin saada enemmän aikaiseksi. Yksi asia, jonka suhteen on tapahtunut muutoksia, on kestävän kehityksen rahasto. Minä uskon, että sillä voidaan puuttua niihin puutteisiin, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön. Mitä tulee taas rahoituspuoleen, niin tiedätte, että budjetissa on varattu 350 miljoonaa euroa EFSD. hen Vuoden 2017 kolmikanta neuvotteluissa syksyllä totesimme, että me tulemme ohjaamaan nämä rahat vuoden 2017 budjettiin, kunhan oikeusperusta on olemassa. Ja eilen, kuten te rouva puheenjohtaja muistatte, eilisessä yhteisessä kokouksessa hyväksyimme tämän tekstin. Eli kunhan oikeusperusta on sinetöity, niin komissio tulee esittämään uuden ehdotuksen, jossa huomioidaan vuoden 2017 varat. Ja tehän tietäneet, että 275 miljoonaa euroa tulee otsakkeeseen neljä. Ja sitten sama harjoitus täytyy toteuttaa myöskin ensi vuoden budjettiin liittyen. IFSD-varat toivottavasti siirretään komission ehdotukseen jo tässä vaiheessa. Se selviää toukokuun lopussa ja jos oikeusperusta hyväksytään riittävän varhaisessa aikaisessa, niin syksyllä asia voidaan hoitaa kuntoon. Se ei onnistunut viime vuonna, koska oikeusperusta ei ollut vielä käytössä, joten se johti viivästyksiin. Mutta nyt tarkoituksena asia on hoitaa kuntoon. Lisäksi muistutettakoon, että jos katsotaan vuoden 2014-2020 välisen ajan monivuotista rahoituskehyksiä, jotka on saatu kuntoon, niin, niin sinne on lisätty 20 miljoonaa euroa hätäapuvaraukseen. Se nousi 280-300 miljoonaan tämän seitsemän vuoden jakson aikana. Se on tietenkin hyvä uutinen. Ja näin alustukseni lopuksi vielä ihan lyhyesti näistä erityisrahastoista. Kuten tiedätte, niin budjetin valiokunnassakin olemme heti alkuun todenneet, että tällaisia erityisrahastoja tarvitaan. Mekin olemme huolissamme tästä budjetin yhtenäisyydestä ja haluamme varmistaa, että asiat on mahdollisimman selkeästi nivottu budjettiin, jotta parlamentinkin rooli on taattu ja turvattu. Me olemme unionin budjetista varanneet 1,18 miljardia Madat-rahastoon. Yhtenä esimerkkinä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 170 miljoonalla vain ja ainoastaan sillä summalla. Se ei ole tietenkään kestävä lähestymistapa. Kyse on meidän uskottavuudestamme, eli että jäsenvaltiotkin sitoutuisivat vahvemmin tähän hankkeeseen. Budjettivaliokunta viime vuoden puolella kävi Jordaniassa Libanonissa toukokuussa tarkemmin sanottuna ja näimme, että EU-budjettiin varoja todellakin tarvitaan paikan päällä ja erityisesti koulutuksen saralla on tärkeää vaalia ennakoitavuutta ja jatkuvuutta. Eli pitää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietää, että onko rahoja opettajien palkkaukseen, laitteisiin, ja muihin vastaaviin. Joten me haluamme tietää, mikä on täytäntöönpanon tilanne milloinkin näiden erityisrahastojen osalta ja Öttinger on ottanut meihin kirjeitse yhteyttä ja pyytäen parlamenttia sitoutumaan tähän toimintaan, osallistumaan komitean ohjausryhmän toimintaan. Katsotaan, miten se käytännössä voidaan hoitaa. Siis miten voimme varmistaa, että johdonmukaisuutta vaalitaan myöskin parlamentin puolelta. Eli meidänkin täytyy sitoutua siihen. Nyt meillä on mahdollisuus tähän toimintaan, mutta meidän täytyy vain kääriä hihat. Ja sitten vielä näihin pilottihankkeisiin, arvoisa rouva puheenjohtaja. Toivoisin, että mahdollisimman monet hankkeet saisivat tukea, mahdollisimman hyvät sellaiset. Ja se tapahtuu seuraavalla tavalla. Vain sellaiset hankkeet, jotka on ennakkoon komission taholta arvioitu, voivat saada tukea. Eli kaikki, jotka haluavat esittää pilottihankkeen, niin toimivat, kuten edellisvuosinakin, niin lähettävät komissiolle ennakkoarviointia varten oman luonnoksensa. Tärkeää on tietää, että hanke ilmoitukset tätä ennakkoarviointia varten on lähetettävä komissiolle 3. toukokuuta mennessä. Sen jälkeen komissio ikään kuin kirjainen vastaan otetuiksi. Huomioimme eri ehdotukset, teen yhteistyötä eri ryhmien edustajien kanssa. Ja mikäli hankkeiden määrä on mahdollisimman vähäinen, niin silloin minun on helppo tehdä työtäni, mutta toivon tietenkin, että mahdollisimman paljon hyviä pilottihankkeita esitetään, mutta ne on lähetettävä ennakkoarviointia varten. Ja me voimme rahoittaa vain ainoastaan sellaisia hankkeita, jotka ovat saaneet komissiolta A- tai B-luokituksen. Eli tärkeää on lähettää nämä komissiolle ja mikäli ne saavat A- tai B-arvioon, niin on hyvin todennäköistä, että nämä hankkeet voidaan niputtaa loppupakettiin. Tietenkin meidän täytyy huomioida eri alat, valiokuntien näkemykset ja niin poispäin, mutta mielenkiinnolla jään odottamaan varsinkin teidän panostanne, minkälaisia hankkeita teillä on tarjolla. Eli Kuten sanottu, komissiolle ne on lähetettävä 3. toukokuuta mennessä. Siinäpä kaikki omalta osaltani, rouva puheenjohtaja. Mielenkiinnolla jää nyt odottamaan keskustelua teidän kanssanne tämän koko prosessin aikana. Tämähän oli vasta lähtölaukaus. Eli siinäpä nämä laajat suuntaviivat, turvallisuus, kasvu, työllisyys, ne ovat kaiken A ja O. Teidän vastuullanne on, tai teilläkin on keskeinen rooli, mutta minun tärkein tehtäväni täällä on juuri se, että kuuntelen teidän kommenttejanne. Kiitoksia. Kiitos, and, um... kiitos edustaja Muresan, kiitos tästä, että prioriteetteja näin selkeästi. Tästä äänestettiin aamulla näistä varanhoitoasetuksista, joka käsittelee näitä erityisrahastoja. Yritettiin saada lisää parlamentaarista tarkastelua, se tulee budjettiin seuraavaksi, joten monista asioista olemme samalla aaltopituudella. Mutta nyt edustaja Charles Görens, joka on valmistelemme, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää yleisesittelijää siitä, että hän hahmotteli tässä niitä budjettikehyksiä, joihin meidänkin työmme sitten osuu. Meillä on tässä toimialakohtainen työmme ja minä olen tietenkin tyytyväinen budjetin yleisesittelyn läsnäoloa niin, että hän voi kuunnella meidän toivomuksiamme. Budjetti on poliittinen väline. Sen avulla voidaan saada konkreettiseksi luvuiksi nämä poliittiset prioriteetit ja poliittiset sitoumukset, jos tällaisia on. Ja näin budjetin toteutumisen myötä voidaan nähdä, onko kyseinen politiikka uskottavaa vai ei. Tämä ensimmäisenä huomautuksen. Sitten toinen huomio on tietenkin katsottava budjettia poliittisen suuntautumisen kannalta millaisista suuntautumisesta olemme päättäneet. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni pyrkii pysymään tärkeimpänä rauhan toimijana maailmassa. Ja se, sillä on kunnia olla suurin lahjoittaja tällä alalla. Mutta tämä ei vielä riitä, vaan tämä olisi vielä jatkuttava tulevaisuudessakin, koska kun Iso-Britannia lähtee EU-sta, se tulee merkittävästi heikentämään komission alan budjettimäärärahoja ja kansallisten määrärahojen osalta iso yhdistyneen kuningaskunnan osuus on merkittävä, joka jää näin EUn potista pois. Budjetti olisi nähtävä myös eri toimijoiden, monimuotoisten toimijoiden näkökulmasta. Lissabonin eh, sopimus eh, velvoittaa meidät harjoittamaan johdonmukaista politiikkaa ja jotta politiikka olisi johdonmukaista, on otettava huomioon kaikki toimijat, sekä budjettiviranomaiset, eh, tai budjetin, budjetin vallan alalla näitä on useita toimijoita. Ensinnäkin komissio, joka hallinnoi budjettia. Sitten meillä on Euroopan kehitysrahasto, joka on hallitusten välinen väline ja se kuuluu 28 jäsenvaltiolle. Ja se siis myöntää nämä varat komission käyttöön tämä vaikuttaa yhtenäiseltä instituutiolta, mutta parlamentilla ei ole tässä mitään sanottavaa. Ja komissio toimii tässä ikään kuin kehitysvirastossa. AFDZTZkin voisivat tällaisena toimina, jos nyt tähän saksalaiseen virastoon viittaisin. Sitten meillä on 28 kansallista budjettia, ja tähän voitaisiin vielä lisätä kehitysvirastot. Niilläkin on toiminta, joka ei aina ole täsmällisesti samoilla linjoilla kuin hallituksen politiikka vaikka kansalliset budjetit ja kehitysapuministerit eh, toki johtavat näiden kehitysapuvirastojen toimintaa. Meidän on siis annettava poliittista potkua tälle alalle ensinnäkin ja toiseksi on, eh, on pidettävä mielessä, että budjetti on kaikkein tärkeää. On tärkeää, että määrärahat saadaan menemään läpi ja on muistettava, että meitä rajoittaa monivuotiset rahoituskehykset, joka ei mitenkään helpota tehtäväämme. Meillä on vähän marginaalia, ja tästä on tietenkin muistutettava mietinnössä. Mutta jos todella haluamme vaikuttaa politiikkaan, meidän on sanottava, että olisi päästävä näistä kehyksistä – ero niin, että kaikki toimijat pyrkisivät saman tavoitteeseen. Meillä on yksi kehitysapupolitiikka, mikäli ymmärsin oikein Lissabonin sopimuksen säädökset, eikä niin, että meillä olisi 29 tai 30 eri politiikkaa. Tähän voitaisiin lisätä vielä Euroopan investointipankki, joka on kan, kan, kansain hallitusten välinen toimin, elin. Ja tästä, tässäkin on epäselvää, onko yhdistynyt kuningaskunta edelleen Euroopan investointipankin jäsen Brexitin jälkeen. 2018 talousarvio tulee olemaan toiseksi viimeinen 28 jäsenvaltion budjetti. Olemme sitoutuneet tiettyihin, tiettyihin asioihin ja kumppanimailla on oikeus sen mukaisiin odotuksiin. Ja niistä on sitten selvitettävä 27 valtion kesken sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt. Olen yhtä mieltä yleisesittelijän kanssa siitä, että olisi tietenkin oltava tyytyväisiä siihen, että, että 28 miljoonaa saataisiin lisää humanitaarisen apuun, mutta haluaisin muistuttaa, että nämä ovat pelkkiä murusia verrattuna siihen, millaisia tarpeet ovat. Ajatellen humanitaari ja, humanitaarisia kriisejä ja elintarvikekriisejä ja niiden tarpeita. Meillä on tässä viisi maata, joissa on konflikteja, joiden väestö on nälänhädän partaalla, emmekä tiedä kuinka tästä umpikoista päästään eteenpäin, mikäli kansan välinen yhteisö Euroopan unioni ei saa varoja enempää irrotettua. Olemme aika voimattomina seuranneet tilanteen vaikeutumista, heikentymistä, emmekä ole kuitenkaan budjetin kautta voineet tähän draamaan vastata. Kyllä tämä on huomioitava. Unohdin vielä mainita sen, että tämä talousarvio on ensimmäinen monivuotisen kehyksen toisella puoliskolla. Sekin on huomioitava, on siis otettava lukkuun ensimmäisen osan arvioinnista saadut, saadut tulokset, eli kun tehtiin tämä väliarviointi, ne tulokset on huomioitava. Sitten aion tehdä ehdotuksia valiokunnalle komissiolle koskien sitä, että budjettia vesitetään Miksi tällaista puhutaan? No, tässähän on tietyt alat vaarassa. Ilmastonmuutos on toki tärkeä, mutta, mutta nyt ei oikein nähdä, mistä, mistä rahat saadaan. Kehitysapu osasto ja muut luulevat, että, ne, että niillä pitäisi olla nämä varat. Meidän pitää olla hyvin tarkkoja siitä, mistä on kyse kehitysavussa. Ei siihen kaikki tahansa käy, vaan kyseessä on köyhyyden juuriminen ja ihmisarvon edistäminen. Olemme vuosia pyrkineet tästä muistuttamaan ja meidän pitäisi olla tässä hyvin tiukkoja ja, ja todella sanottava sataan kertaan tämä asia hoettava tätä samaa, että meidän on mentävä tuonne samaan suuntaan kerta kaikkiaan ja ei nyt mitenkään voida nostaa käsiä pystyyn, eh, kun ajatellaan näitä vaaroja, jotka uhkaavat kehitysapuvaroja. Unohdin myös mainita nämä erityisrahastojen galaksin, on valtava määrä ja ne tekevät mahdottomaksi sen, että olisi jonkinlainen kokonaisvaltainen selkeä kuva siitä, mikä, mitä kaikkea meillä on tässä Euroopan kehitysapupolitiikan alalla olemassa. Nämä erityisrahastot saattavat olla komission rahoittamia tai Euroopan investointipankin rahoittamia tai jäsenvaltioiden rahoittamia tai kansallisten kehitysvirastojen rahoittamia tai kehitysrahaston rahoittamia. Kuka tässä nyt enää saa mitään mistään selvää? Minulla on esitelty näiden erityisrahoittajien tavoitteet ja olen niistä yhtä mieltä, mutta tässä on kyllä parlamentaarisen valvonnan puutteen ongelma. Pikkuhiljaa uskon, että parlamentti äh, loitonnetaan ja, ja hävitetään kokonaan. Siltä riistetään tämä yksi tärkeistä budjettitoimivaltuuksista. En tiedä, kuinka, kuinka tässä äh, ratkaisu löydettäisiin. Jotenkin tätä asiaa olisi pohdittava. En ole mitenkään sinisilmäinen, mutta kyllä meidän on myös ulospäin sanottava, että olemme nyt tämän ongelman ymmärtäneet ja emmekä ole valmiita luovuttamaan Haluaisin pyytää komissiolta todella vahvasti apua. Komissio ja tämä parlamentti, niiden on pysyttävä samassa rintamassa niin, että saadaan lisää selkeyttä, lisää ennakoitavuutta, koska ei talousarvio ole mitään, täs, mitään suurin piirtein tuonne päin, vaan se on hyvin täsmällistä myös ottaen huomioon nämä sitoumukset, joihin on ryhdytty. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, kuinka sitoumuksia on aikaisemmin noudatettu. Jos emme saa tässä valiokunnassa kuultua 28 jäsenvaltion edustajia siitä, kuinka ne aikovat toteuttaa ne tavoitteet, joihin he ovat sitoutuneet ja Eh, joiden osalta nämä valtiot ovat antaneet mandaatin Euroopan unionin neuvottelijoille, että voitte mennä Addis Abebaan ja tämä on meidän rahoitustavoitteemme. Ja sitten tämän jälkeen nämä jäsenvaltiot eivät tee yhtään mitään eivät yhtään mitään, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin. Ei kyllä ole juurikaan uskottavuutta näillä, näillä eh, sitoumuksilla. Meidän pitää olla tässä hyvin tiukkana ja, us- ja toivon, että meidän valiokuntamme voi tässä puhua yhten, yhdellä äänellä. Toivon, että olette yhtä mieltä tästä, tästä mielipiteestä ja Sanelle Miinasti päästä. Kiitos Charles. Aivan yhtä intohimoista kuin aina. Artsui näytti diagrammin näistä erityisrahastoista ja muista rahastoista. On hyvin monimutkaista se levittäytyy kaikkialle ja edustaja Arthur yritti ymmärtää tätä kaikkea, mitä päämääritelisi valoja ja muuta. Linnuntie ei ole mitään verrattuna tuohon rahastojen galaksiaan. Kyllä, kyllä. Ja nämä ongelmat tunnetaan. No niin, ensinnäkin kolme puheenvuoropyyntöä Arne Litz, Heidi Hautala, Vincent Pejo, mutta en tiedä. Edustaja Venta, oletteko puhua? Mr. Leeds. Edustaja Leeds ensimmäisenä. Oh no, Pejo, Mr. Pejo first. Okay. Edustaja Pejo ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja Puhun hyvin lyhyesti, sillä Charles Görens sanoi jo monia asioita, jotka ovat olennaisia valiokunnallemme, mutta kuitenkin neljä asiaa, josta haluaisin puhua ja joista tuen häntä, ja jota, jotka ovat meille tärkeitä ensimmäiseksi. Hinnalla millä hyvänsä pitää olla niin, että jäsenvaltiot eh, jo, ja neuvosto sen myötä ottavan 0,7 tavoitteen käyttöönsä 20 prosenttia tietysti myös vähiten kehittyneille valtioille – sovittua sitomus, sitä sovittiin. No, tästä syystä Görens oli vihainen, mutta tämä vuodelta 2005 tämä lupaus, sitomus 2015, sitä piti kunnioittaa täyttää, niin ei ollut. Nyt sitten 2030 suunnitellaan, no ainakin, pitäisi olla etenemissuunnitelma, joka on tarkka, jotta voidaan taata, että tällä kertaa nyt sitten ei ole vain pelkkää paperia, vaan teksti, joka voi toteutua. Se on ensimmäinen asia. Toiseksi, ja tässä olisin tukenut siihen, mitä Charles Gordon sanoi, tavoite on se, että poistetaan köyhyys. Ja huomataan hyvin, että on suuntaus, jota ymmärretään, mutta kuitenkaan pidä unohtaa muitakaan ongelmia, pitää pohtia mitä muita rahastoja on käytössä, mutta ne rahastot, jotka pitäisi varata tälle köyhyyden torjunnalle, niitä käytetään muihin tarkoituksiin, joiden pitäisi saada muuta rahoitusta. Nämä ovat finaliteetit, jotka liittyvät muussa kestävään kehitykseen, ja ainahan voidaan selvyksen muuttaa kuitenkin, miksi näitä varoitaan pois köyhyyden torjunnan budjetista, ja sitten on kaikki kysymykset, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Tämä on suuri ongelma, ei voida nyt köyhyyden torjunnan antaa kertoa tilanteessa. Salhan puhui tästä myös. Tilanne on katastrofaalinen mutta se on yhä vähemmän poliittisella agendalla, joten meidän roolimme on varmistaa, että tämä tulee poliittiselle agendalle poliittisiin seuraamuksiin, jotka ovat merkittävät, joten tämä kysymys pitää tulla käsitykset toiseksi. Eli pitää nyt palata tavoitteisimme selkeästi kolmanneksi. Pitää ottaa kantoja, se on sanottu jo. Työstämme kollektiivisesti näitä kysymyksiä. Eli Brexitin vaikutus muun muassa, Tätä, tämä kysymys pitää ottaa huomioon, koska huomataan hyvin, että tästä tulee vaikuttamaan mukaan lukien e- EUn paikkaan. Jos ajatellaan sen, sitä kestä, kehitystä, kehityksen johtajana ja miten sen politiikan prioriteetit ovat. Kolmas asia, neljäs asia. No käsittelitte sitä jo aikaisemmin, nimittäin parlamentin demokraattinen valvonta, erityisrahastot, no tietysti voidaan löytää legitimiteetti näille rahastolle joka kerta, mutta vähintä, mitä voidaan tehdä, ja no, on ollut tämä valiokunnan pyyntö, eli että tämä olisi selvästi mukana ja että meillä olisi valvontaa, joka olisi mahdollista, joka olisi budjettivalvontaa, joten parlamentin pitäisi täyttää tehtävänsä budjettiviranomaisena täysimääräisesti. Nämä neljä asiaa olivat tässä, jotka halusin mainita, mutta ryhmän nimissä halusin ne vielä toistaa ja tukea samalla sitten myös esittelemme kantaa. Kiitos. Merci. Kiitos. Seuraavaksi Heidi Hautala. Very much. Um... Paljon kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. On hienoa, että voimme nyt vihdoinkin keskustella näistä haasteista, ja joista me olemme täällä keskustelleet jo kuluneen vuoden aikana. Mielestäni tärkeintä olisi varmistaa, että budjetti on todellakin kohdennettu Lissabonin sopimuksen mukaisesti köyhdenvastaiseen taisteluun. Nythän on nähtävissä, että useat välineet ja ehdotukset, joita on esitetty, niin kohdennetaan juuri maahanmuuttovirtojen vähentämiseen ja se taas mielestäni tarkoittaa, että tässä nyt lähdetään väärille urille ja meidän täytyy nyt vain varmistaa, että jos neuvosto ja komissio haluavat lähteä tälle tielle, et, niin että ne lisäävät yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä varoja, koska sitä kautta voidaan vaikuttaa sotilaalliseen toimintakykyyn ja muihin vastaaviin toimiin kehitysmaissa, mutta meidän täytyy varmistaa, että kehitysyhteistyöbudjetti varataan köyden vastaiseen taisteluun ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskeisimpien tavoitteiden saavuttamiseen. Pitää kylläkin paikkansa, että parannusta on tapahtunut 0,7 prosentin raja-arvon suhteen, mutta komission tutkimus on osoittanut, että ainakin viidennes näistä varoista johtui siitä, että tässä huomioitiin maahanmuuttoon liittyvät kustannukset unionin sisällä, ei kehitysmaissa, joten meidän ei pitäisi olla liian optimistisia näiden edistysten suhteen. Ja kuten kollega Görens totesi oivasti erityisrahastoista, niin kyllä meidän täytyy peräänkuuluttaa johdonmukaista lähestymistapaa taist, talousarvion käytössä silloin, kun taistellaan köyhyyttä vastaan. Aamulla jo hyväksyimme erityisrahastoihin liittyviä ehdotuksia ja toivoisinkin, että yleisesittelijä niihin tutustuisi, koska niiden tarkoituksena on varmistaa, että ehdollisuutta lisätään erityisrahastoista puhuttaessa, jotta voidaan johdonmukaisuutta vaalia ja tehokkuutta peräänkuuluttaa. Yleisesittelijä viittasi myöskin lähialueisiin. Mielestäni itäiseen kumppanuuteen ei ollut koskaan riittävästi rahoja käytettävissä, mutta me emme voi tässä lähteä vastakkainasettelun tielle ja toivonkin, että siltä vältytään kaikki keinoin. Ja olen edes kollega Györisen kanssa samaa mieltä sen suhteen, että tämä lisäys 28 miljoonaa humanitaariseen apuun on aika lailla vaatimaton lisäys, kun huomioidaan se, missä määrin konfliktien määrä on lisääntynyt, aiheuttaa todellisia humanitaarisia kriisejä. Ja sitten vielä nälänhätä itäisessä Afrikassa ja Sudanissa ja muualla – tulee vielä tähän lisäksi. Joten mitä voimme tehdä, jotta voimme varmistaa, että pääsemme taas kehitysyhteistyöpolitiikan oikealle tielle. Kuten Görens totesi, Euroopan unionin pitäisi olla rauhan ja kehitysyhteistyön veturi ja meidän ei pitäisi luovuttaa. Toiset luovuttavat, kuten yhdysvaltalaiset, mutta siitä kärsivät maailman köyhimmät ihmiset ja lopuksi todettakoon vielä, että meidän on taisteltava myöskin Trump-hallinnon brutaaleja päätöksiä vastaan. Eli että köyhille varattuja määrärahoja, naisia ja lapsia ei, ja tyttöjä ei auteta enää sillä tavalla kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Checking the figures. Kiitos. Tarkistin nämä luvut. Sillä BBCllä oli raportti Jemenistä 2,2 miljardia dollaria ja meille apurahoitusta, Joten 8 miljoonaa ei ole paljon, jos ajatellaan valtavaa humanitaarista kriisiä, jota nähdään ympäri maailmaa. Me puhumme näillä harrastaa iltapäivällä, mitä tapahtuu Afrikassa myöhemmin iltapäivällä kello kolmelta siis. Arne Litz, ei vaan Botar, ventä sitten Arne pahoittelut. Bogdan. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten näette, valitettavasti edustaja Rybih ei pääse tänään kokoukseemme, joten puhun hänen puolestaan aivan lyhyesti. Hän, hänelle on tärkeää, että on, rahoitus on riittävää ja että pyritään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden pitäisi ja sitten kuinka pikkuhiljaa lisätään ODAta niin, että saavutettaisiin 0,7 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä. Meidän olisi keskityttävä myös siihen, että meillä on riittävän vahvaa yhteistyötä yksityissektorin kanssa, erityisesti paikallisten pikkuyritysten ja perheyritysten kanssa. Tämä on Rybihin mielestä tarpeen niin, että saada lisää kehitysvaroja sosiaali, sosiaalisesti vastuullista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta kehittymiseksi ja on myös lisättävää rahoitusta tällaisten yksityisen ja julkisen sektorin bledausten välillä ja muiden innovatiivisten rahoitusmuotojen kautta. Ani Liits. Kiitos sitten Arne Liits. Bless you. Mr. Rapporteur. Terveydeksi valmistelija, kiitos äh, esityksestänne ja kiitos, että prosessi niin aikaisin kanssamme, että voidaan keskustella ja löytää yhteisiä kantoja. On hyvä, että mainitsitte kestävän kehityksen tavoitteet. Niistä on sovittu ja meillä on ollut eri komissaareja paikalla New Yorkissa, mutta toistaiseksi en ole nähnyt vielä suunnitelmaa, jossa voimme viestiä paremmin siitä, että mitä haluaisimme saada ja kesäyritykset tavoittaa myydä. Ja jos se voitaisiin saada nyt sitten nähtäville budjettisuunnitelmaan, että kestäkehityksen tavoitteet ovat tarpeen, nyt osataan enemmän taustaa tai johdonmukaista politiikkaa, johon budjettia käytettäisiin, se olisi erittäin tärkeää. Herra Timmermans oli paikalla, Mogherini oli paikalla, Mimitsa oli paikalla, joten Haluaisin käyttää tätä tuota budjettisuunnitelmaa myös siihen, että otettaisiin mukaan tavoitteet ja selitetään miksi tehdään asioita tai miten toimitaan budjetin myötä, jos voitaisiin sitä niitä sanamuotoja tai otsikoita sille, että se vastaisi paremmin keskinnyksen tavoitteita X, Y ja Z esimerkiksi, joten että saatettaisiin tuo mukaan poliittisen keskusteluun. Se on hyvin mielenkiintoista. Suuri tehtävä edessämme, mutta Euroopan parlamentille se olisi uraurtavaa toimittaa sillä parlamentti nyt puhuisi kestävän tavoitteista silloin, ja suurin osa budjetista liittyy kyllä tähän, mutta emme ole viestineet asiasta vain, että se on mielenkiintoista. Kiitos myös, että mainitsin 0,7 tavoitteen. Jos sinne päästäisiin, se olisi erittäin hyvä. Ja korostaisi vain, mitä kollegaani sanoivat jo, eli köyhyyden poistaminen on tärkein kehityksen tavoitteen tarkemmista tavoitteista. Keskustelemme myöhemmin tästä rauhan ja vakauden välineestä. En nyt halua vielä mennä siihen paljon, mutta minä tämän valiokunnan ja muiden vaikutteen, kuten Afrikan jäsenenä, olen mieltä, että näitä välineitä tarvitaan eri budjettikohdista. Sen ei pitäisi painottaa vain kehityskysymyksiin, sitä keskustellaan myöhemmin. Ja sitten puolustuksen toimintasuunnitelma tarvitaan komissiolta, uusi budjettikohta on tulossa – puolustustutkimukselle esimerkiksi. Ja näin ollen tästä pitää keskustella jo nyt ja pohtia tilanteita, joita tulee syntymään, kun puhutaan raportista. Kiitos. Thank you. Shall we hear from the... Kiitos. Sitten komission puheenvuoro. DG Eco pääosasto ensimmäisenä pitää poistua. Sopiiko se DEFCO pääosastolle? Selvä pitää poistua. En tiedä, kuka on paikalla, herra Hanigali. Onko se oikein? Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ei minulla ole hirveästi sanottavaa, sillä kuten tiedätte, ensi vuoden talousarvio pitää vielä kollegiossa hyväksyä. Mutta muutama huomio. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja varsinkin teidän valiokuntaanne siitä tuesta, jota olette jatkuvasti osoittaneet meidän suuntaan, varsinkin viime vuoden budjettimenettelyn aikana. Silloin valiokuntanne vaati humanitaarisen avun budjetin kasvattamista, joka ei toteutunut, mutta tai kas, jonkin verran kasvua oli ehdotettu parlamentin puolelta, jotta huomioitaisiin kasvava kriisien määrä, muun muassa Syyrian kriisi, ja jotta vältyttäisiin ongelmia muiden kriisin osalta, joten mitä tulee ensi vuoden budjettiin, niin minä uskon, että tämän tyyppisestä valiokuntainen tuosta voidaan hyötyä ja olen vakuuttunut, että Euroopan parlamentti on kanssamme samaa mieltä. Sitten ihan yleisesti, niin kuin täällä todettiin, niin MFFn keskivaiheen arvioinnin yhteydessä humanitaarisesta budjetikin käsiteltiin. Tämä varaus oli 20 miljoonaa euroa vuoden 2011 hinnoin, eli Kyse ei ole sinänsä humanitaarisen avun budjetista, vaan tällainen hätäapuvaraus, jota voidaan käyttää vuoden aikana. Tämän pienen huomion halusin vain esittää. Kiitoksia. Defco. Kiitos tämän defco osasto herra Äik. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kiitän näistä puheenvuoroista. Voin vain allekirjoittaa kaiken sen, mitä täällä on sanottu. Defcon vinkkelistä. Minusta tämän talousarvion 2018 osalta on tärkeää, että se on samoilla linjoilla kuin monivuotiset rahoituskehykset. Meillä on hyvin vähän marginaalia tässä ja on totta, että lisävaatimuksia on tullut ja niitä tulee lähes päivittäin lisää. Todellakin uskon, että niin mehän luotamme teidän tukemme vahvasti talousarvion puolustamisessa kaikkien näitä lisäpyyntöjä vastaan tai niiden osalta. Ja erityisesti nämä, näistä kestävän kehityksen tavoitteiden prioriteeteista on pidettävä kiinni. Useat henkilöt täällä viittasivat Brexittiin. Ja on totta, että tämä on aika vaikea asia. Meillä on tässä vielä kokonainen talousarviokierros jäljellä. Mutta jos nyt yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista, niin eihän se tarkoita, että kehitysavun pyynnöt vähenevät ja rakennerahastoja ehkä sitten käytetään vähemmän, mutta kehitysmaiden osalta pyyntömme säilyvät ennallaan, joten tässä kyllä on tärkeää, että puolustetaan tätä sektoria sitten täällä on usein kertaan viitattu erityisrahastoihin, jotka ovat tehokkaita välineitä erityistoimia varten. On totta, että komissio on sitoutunut siihen, että, että se jä, jä, säännönmukaisesti budjettipääosaston kautta raportoi erityisrahastojen käytöstä ja täytäntöönpanosta. Ensimmäinen raportti, mikäli sitä ei vielä ole välitetty teille, niin se on aivan pian tulossa ja tässä todella uskon, että niin, tämä on kunnossa ja kyllä on, ymmärrän, että Euroopan parlamenttikin haluaisi olla mukana tuolla johtokunnassa, että se olisi siellä edustettuna. Sitten vielä viimeinen asia, EFST, Euroopan kestävän kehityksen rahasto. Olemme tyytyväisiä siitä, että tämä asia menee eteenpäin. Eilen asiasta äänestettiin ja on hyvä, että se saadaan aika nopeasti täytäntöönpano kuntoon. Sitten täällä esitettiin kysymys. On totta, että vuoden 2018 talousarviossa on jo eh, määrärahoista varten ja osa tulee eh, Fediltä ja näin ollen eh, Fedin määrärahat ja osuudet voitaisiin jo maksaa ensi vuonna. Eli tässä olemme kyllä jo edistyneitä. tässä Tässäpä kaikki. Kiitos edustaja Mureksson. Haluatteko vastata siihen, mitä olette kuulleet? Sitten annan puheenvuoron takaisin Schalgersille. Kyllä totta kai mielelläni. En nyt vie aikaa. Edustajilta kiitos. Edustaja Görens oli samaa mieltä. Johdonmukaisuus on tärkeä. Olemme nähneet sitä kentällä, kun olemme käyneet valtioissa. Emme voi puuttua maahanmuuttoperimmäisiin köyhyyteen, jonka Heidi Hautala mainitsi. Emme voi parantaa ihmisen tilannetta jos ajatellaan asumista, infrastruktuuria, koulutusta, terveydenhuoltoa, jollei ole johdonmukaista lähestymistapaa toiminnassamme. Sitten erityisrahastot, haluan sanoa tästä hyvin selvästi sen, että budjettivaliokunta, no ajatteli, että se miten erityisrahastot perustettiin, tapahtui seuraavalla tavalla. tilanteesta tapahtui painostusta, se oli hätätilanne, me piti toimia. Ehkä ei ollut muuta tapaa toimia, mutta emme ole selkeästi tyytyväisiä tapaan, jolla parlamentti otti mukaan prosessiin. Ymmärsimme, että asiat pitää nopeasti mutta Nyt parlamentin oikeudet pitää saada varmistettua. Meidän pitää säilyttää budjetin yhtenäisyys, eikä ikinä, ikinä tulla hyväksymään taas sitä, että saadaan tietää listystä, että komissio ja neuvosto päättävät allokoida varoja jo budjetista ilman meitä lainsäädännöllä käyttäjänä ja budjettivarinomaisena mukana kunnolla. Joten ymmärsimme, että se oli hätätilanne, piti toimia, mutta ase pitää tehdä tärkeysjärjestyksessä, eikä tämä saa enää ikinä ikinä toistua, että parlamentin oikeuksia ei varmisteta sitten Brexit. Hyvin tärkeitä asioita sanottiin, ja te sanoitte edustaja Görens ja myös muut kollegat, että tulee tälle ensi vuoden budjetille, jos tällä vastuussa nosta hyvin Brexit ei tule tapahtumaan ensi vuonna, joten se ei vaikuta talousarvioon. Yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan unionin jäsen ensi vuonnakin täysin oikeuksineen ja vastuineen, joten emme kohta suuri budjettihaasteita ensi vuonna, mutta tietysti pitää tiedostaa, missä kehyksissä tulemme toimimaan. Ja totta kai, kun Britannia valitettavasti eroaa meiltä meidän jäsenvaltion, mutta myös nettomaksajan valtion, joka maksoi enemmän budjettiin kuin mitä se sitä hyötyy loppujen lopuksi, joten tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisu tähän. Budjettivaliokunnassa voin sanoa, että tarkastelemme yhä tarkemmin omia varoja unionissa, joten tässä olisi pitkällä aikavälillä tavalla, jolla totta kai ne eivät lisää taakkaa EU-kansalaisille, mutta jotta niillä voitaisiin vastata ennustettavammin budjettitarpeisiin, joita vältetään tämä kaupankäynti ja välillä erityisesti, kun uusi monivuotinen rahoituskehys tulee päätettäväksi. Tiedätte myös, että työstämme Euroopan investointipankin toimintaa. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että ylärajaa pitää nostaa. Olen EPP-varjostelija tästä budjettivalikunnassa ja kantana 38 miljardia euroa tarvitaan, joten Sama, mieltä kuin te kollegat, mutta tietysti me tullaan haastavat neuvottelut neuvoston kanssa tähän loppuun vielä kyllä. Meillä on uudet painopisteet joita ei ennakoitu monivuotisarvoituksen alussa, kun sitä päätettiin vuonna 2013, mutta uudet prioriteetit eivät saisi vaikuttaa jatkuvaan ja olemassa olevan ja jatkuviin hankkeihimme. Heidi Hautalaisen mainita. Kyllä, ymmärrän sen, mitä hän sanoi, että pitäisi keskittyä välittämään naapurustonsa, siellä haasteita tulee, mutta ei pidä unohtaa köyhyyden poistamista, joka on tavoite, jota pitää myös äh, ottaa huomioon uusia prioriteetteja, mutta ei saisi kuitenkaan unohtaa siitä, miten rahoitetaan meneillään olevia hankkeita. Uudet prioriteetit, no, ne pitää rahoittaa myös uusin varoin, ja parlamentti pitää tehdä selväksi yhteensä neuvostoon, sillä jos suunnilta pyritään tekemään lisää, niin tarvitaan myös uusia varoja. Joten olette samaa mieltä edustaja Liitsin kanssa. Siinäpä kaikki kollegat minulta. Kiitoksia kovasti. Oveni on aina auki. Läpi vuoden odotan innolla kantojanne meillä vasta budjettimenettelystä. Paras tapa varmistaa prioriteettinne on tärkeää, eikä pidä ottaa 3. toukokuuta, silloin pitää jättää viimeistään pilottihankkeet komissiolle. Kiitos, oli ilo olla täällä tänään, kiitos. Joo. Kiitos selkeästä esityksestä ja kaikesta, mitä sanoitte. Edustaja Schalgeris loppusanat. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin todeta, että olemme kaikki yhtä mieltä laitan tähän selvitysosaan, että olemme yksimielisiä koskien näitä suuria ja tärkeitä prioriteetteja. Ja tästä päätöslauselman aion esittää parlamentille. Vesampe Jan tässä viittasi minuun useissa kohdissa. Minä viittaan häneen ja hän viittaan hänen edelleen ja sanon, että 20 prosenttia budjettimäärärahoista olisi kohdistettava vähiten kehittyneisiin maihin, joten meillä on samat viitteet. Kiitoksia vähän saan. Olen yhtä mieltä siitä, mitä sanoit. Täsmäsit muutamia asioita, joita en ehtinyt itse käsitellä sen enempää. Heidi Hautalalle. Hän muistutti, millaisia vaikutuksia meillä on mm, turvallisuusjärjestelyiden kanssa ja miten nämä rahoitetaan. Kyllä tähän voitaisiin saada lisää järjestöistä muistuttamalla siitä, että turvallisuus on laajempi käsite kuin vain sotilainen tai poliisitoiminta. On myös työllisyys- ja elintarviketurva ja sosiaalinen turva, jotka kuuluvat meidän toimivaltuuksiimme. Ja on aivan selvää, että näihin voitaisiin kehitys- avusta antaa rahoitusta. Sen sijaan tämä, tämä pakkovallan käyttö tai tämä aseellinen eh, turvallisuuden puoli, eh, julkisen yleisen järjestyksen säilyttäminen poliisin ja armeijan taholta on toinen asia. Konfliktit ovat eh, usein, usein maan sisäisiä eikä maan välisiä useimmiten ja, ja sisäisten konfliktien syy on endeminen köyhyys ja tästä syystä meidän olisi korostettava juuri tätä, ei aina olisi muistutettava siitä, että paras tapa lisätä turvallisuutta on se, että juuritaan köyhyys. Ennakoitavuudesta on hyvin tärkeää ja annan tästä esimerkin, todella tämä ennaltaehkäisy, tuberkuloosin, AIDSin, malarian e- ennaltaehkäisyä on rahoitettu niin, että että voitaisiin keskipitkällä aikavälillä ratkaista ongelmat ja saada rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä jäsenvaltioilta, komissiolta, Bill Gatesilta, kansalaisjärjestöiltä, yksityisiltä säätiöiltä. Mikäli meillä ei ole ennakoittavuutta ja mikäli vähennetään tai lopetetaan rahoitus, tuomitsette kuolemaan muun muassa eh, AIDS-potilaat, todella teette lopun näistä hengistä. Kyllä tämä ennakoitavuus on hyvin tärkeä. Ventaa haluaisin kiittää tässä. Olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on hyvin päättäväisesti suhtauduttava 0,7 prosentin tavoitteeseen ja toivon, että tähän päästään kaikilla aloilla. Ja sen pitäisi olla aivan ehdoton edellytys myös trilonkeissa, joita käymme neuvoston komission kanssa parhaillaan. Näin tässä asiassa tulen olemaan kyllä, kyllä todella tiukkana aivan loppuun asti. Anni Liits täällä puhui samansuuntaisesti. Tiedän, kuinka paljon hän pyrkii vakuuttamaan oman maansa poliittiset toimijat niin, että siellä omiin vaaliohjelmiin ottaisiin, otettaisiin nämä asiat mukaan. Tämän Tämä on hyvin, alkupe, hyvin omaperäinen hyvä idea ja hän saa kaiken tukemme. Sitten vielä yhdistyneen kuningaskunnan lähdöstä. Meidän on keskuudessamme mietittävä sitä, koska teemme ehdotuksia. Meidän ei pidä häiritä neuvottelijoita, G. Verhofstadtia, mutta meidän on puhuttava tästä. Kaikilla on ajatuksia, mutta on tärkeää, että, että meillä on jollakin tavalla jäsenneltyä keskustelua parlamentissa. Tietenkin lähdemme tähän kurin mukaan, mutta se on selvää, että sitten kun Iso-Britannia on lähtenyt Euroopan unionista, niin sitten meillä on vakava rahoitusongelma, joka ei koske ainoastaan kehityspolitiikkaa, johtuen siitä, että menetetään niin Iso-Britannian maksuosuudet, vaan tästä tulee myös sota kaikkien osastojen välillä, mikäli nuo pohjoisen budjetti viranomaiset ja budjetin puolustajat jäävät tuonne yhden prosenttiin jumiin. Tämä tulee vaikuttamaan kaikkiin poliitikkoihin. Katsotaan, missä on vara, vara, varaustoja. Ja tästä tulee YMPn, rakennerahastojen, humanitaarisen avun ja kaikkien muiden taho, tahojen välinen sota. Komissio on täysin samoilla linjoilla kuin me. Olen hyvin luottavaisin, luottavaisin mielin siitä, että komission kanssa voimme kyllä, kyllä panna, panna vastaan neuvoston vasta, hankaisia tahoja vastaan. Katsotaan Miten käy neuvotteluissa, mutta olen katsonut varmasti kaikki tarkoitus. Kiitos Charles pilottihankkeista. Määräaikaan ensi viikolla, eli lähetämme jotain koordinaattoreille tänään tai huomenna pyydämme, että he lähettävät hankkeet meille, jotta vastaamme tähän määräaikaan ja sitten pyydämme, että kollegat myös lähettävät hankkeita. No ne pitää mennä konissa tarkastelun hankkeita, jotka ovat todellisia, jotka ovat hyviä hankkeita sillä. A, olemme saaneet jo, selvä. Um, so we will try them. Niin, pyritään varmistamaan, että saamme hyviä hankkeita, eikä tusinoittain jotta hukataan komission aika, tarvitaan vähemmän laatuhankkeita, pilottihankkeille, jotta saadaan ne läpi valiokunnaltamme. Komissio esittelee toukokuun lopulla luonnosbudjettinsa. Me lähetämme sitten kirjamme budjettivaliokunnalle ja sitten me Görens laatii tuo kirjeen. Sitten hän laatii lausunnon myöhemmin, josta äänestämme valiokunnassa varmaankin ensimmäisessä kokouksessa sanomaisesti kiitos kaikille tästä keskustelusta, joka oli hyödyllinen. Kiitos edustaja Moreshan. Varmasti tapaamme ennen tämän pitkän prosessin loppua, että saamme budjetin ensi vuodelle. Kiitos. Kiitos kollegat. Kohta 14. Toinen helppo aihe. Vakautta ja rauhallisten välinen perustaminen. Lainsäädäntö, mietintö. Me vastaamme tästä tämän komission ehdotukseen antava vastaus, että perustetaan väline, joka edistää vakautta ja rauhaa, ICSP. Tässä on monia kysymyksiä. Johtovaliokunta on AFET. Teemme työtä AFETin kanssa. 155 plus mukaisesti, eli yhteistyö valiokuntamme välillä. Valiokuntammehan halusi suurempaa sananvaltaa tässä kysymyksessä, mutta emme voittaneet sitä taistelua. Joka tapauksessa meillä on eromainen valmistelija edustaja Väyrynen, joka esittelee meille lausunnon. Olkaa hyvä. <coughs> Thank you, Linda. Kiitokset sinulle, Linda. En tiedä, onko tämä nyt helppo harjoitus vai ei. Hiukan epäilen. Kyllä ymmärsin tämän heittonne. Niin, komissio on esittänyt ehdotuksensa ja tarkoituksena on lisätä tekstiin uusi artikla, jonka mukaan poikkeuksellisen olosuhteissa EUn antaman tuen laajentaminen kumppanimaissa oleviin sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittämiseen olisi mahdollista. Mutta kuitenkin ehdotuksen tärkeimpiä ilmoitettuja tavoitteita ovat kestävä kehitys ja rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien luominen. Affet ja kollega Danjean vastuuesittelijänä on tätä mieltä. Omassa lausuntoluonnoksessani olen keskittynyt viiteen tarkistukseen. Ne ovat aika lailla suoraviivaisia. Keskeisin tarkistus on tarkistus numero neljä. Sillä yritän varmistaa uuden ICSP-määräyksen mukaan, että kaikkien toimien pitää olla OECDn kehitysapukomitean määritelmän mukaisia. Niihän, niitähän muutettiin hiljattain viime vuoden 19. helmikuuta ja uusi ODA raportointijärjestelmä on, tai suuntaviivat ovat käytettävissämme, ja minä ehdotan, että tällainen lauseke lisättäisiin ottaen huomioon DCI-asetuksen sanamuoto, sehän on se meidän kehitysyhteistyöpolitiikkaamme perusasiakirja. Meillä on tietenkin huolenaiheita koskien avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta varojen käytön osalta liittyen myöskin riippuen, riippumatta siitä, mistä nämä rahat ovat peräisin. Kysehän on juuri varsinkin kehitysmaista, hauraista maista ja tästäpä syystä me ehdotammekin, että kehitysyhteistyöpolitiikan keskeisimpänä tavoitteena on edelleenkin köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Hiukan epäilin tehtävämme luonnetta, Kun katsotaan kollega Danjanin mietintöä, sain sen käsiini eilen. Ehdotus on jätetty siis AFET-valiokunnalle ja kollega Danjean ehdottaa melko radikaaleja muutoksia komission ehdotukseen. Komissio aivan oikeutetusti ehdottaa sitä, että Sotilaallisiin toimi voidaan varoja ohjata erityistilanteissa, mutta kollega Danjean ehdottaa aika lailla radikaalia muutosta tähän, kuten totesin. Jos katsotaan tarkistusta kolme, niin täällä mainitaan poik- poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta tässä pitäisi sanoa erityisissä e- eri olosuhteissa. Tämä vaihtoehtoinen vaihtoehto muotoilu antaa enemmän pelivaraa käyttöön. Sitten vielä tarkistus 5. Danjon haluaa, että kehityssana poistetaan tekstistä korvauksetta. Komission tekstissään sanotaan, että voidaan turvallisuuden ja kehityksen tukemiseksi. Ja kollega Downson haluaa poistaa sanan kehityksen. Sitten tarkistukset 7 ja 8. Ne liittyvät komission ehdotuksen ytimeen. Komissio omassa ehdotuksessaan korostaa sitä, että erityisolosuhteet, jotka on mainittu kohdassa yksi – niin ne ovat ikään kuin kumulatiivisia toisensa nähden. Eli jos katsotaan kohtaa kolme ja sen alakohtia A ja B, niin ne on nivottava toisiinsa ja ne, näiden kriteereiden pitäisi molempien täyttyä. Kollega Danjon kuitenkin ehdottaa lisättäväksi tai ehdottaa, että A-kohdan lopussa mainittu sana ja korvataan sanalla tai. Ja sitten vielä kohta B, siihen liittyen hän haluaa muuttaa sanamuotoa. Komissiohan ehdottaa, että kun ollaan yhtä mieltä kyseisen maan ja kansainvälisen yhteisön ja tai unionin kanssa ja niin edespäin, niin kollega Danjean haluaa poistettava sanat international community – Joten jos tämän lukee tämän kollega Tanjoanin ehdotuksen kokonaisuutena, niin se saattaisi antaa sellaisen mahdollisuuden varojen käytölle, että sellaisessa tilanteessa, kun kyseinen valtio ja Euroopan unioni ovat asiasta yhtä mieltä, niin silloin varoja voidaan käyttää tällä tavalla ja muita kriteereitä ja ehtoja ei enää olemassakaan, joten tämä on melko lailla radikaali ehdotus kollega Dansanin puolelta. Meidän täytyy keskittyä omassa lausunnossamme kehitysyhteistyöpolitiikka ulottuvuuteen, Minä nyt jään odottamaan poliittisten ryhmien tarkistuksia ja mielelläni lähden keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa tästä lausunnostani. Meidän täytyy olla hyvin tarkkana sen suhteen, mitä lausuntoon kirjataan ja millä tavalla yritämme vaikuttaa AFET-valiokunnan mietintöön, kunhan AFETissa tätä lop- lopullista tekstiä muotoillaan. Sen verran omalta osaltani näin alustuksenomaisesti ja nyt jäänkin odottamaan teidän kommenttejanne ja toivottavasti voimme tehdä tiivistä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Niin, puhuttiin Afetista. Tämä tuskin ne on sitten niin helppoa. Edustaja Venta, haluaisitte aloittaa? Kiitos puheenjohtaja. Puhun taas edustaja Pongan puolesta, koska hän on EPP-varjostelija. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tehdystä työstä. Kehityksen turvallisuuden yhteys on ollut Devin agendan kärkisijoilla jo muutaman vuoden ja nyt se on myös ryhmämme prioriteetti, että turvallisuus ja kehitys ovat toistaan riippumattomia – ja voin vain pitää hyvänä komissionytusta vahvistaa tuota yhteyttä ja pyrkiä kurmaan umpeen tuota kuilua turvallisuuden ja kehityksen välillä politiikan aloilla, erityisesti konfliktialueilla. Uuden välillä pitäisi olla kunnianhimoinen kuin mahdollista, jotta voidaan varmistaa ulkoisten toimien uskottavuus, erityisesti kehityspolitiikkojen toimivuus pitkällä aikavälillä. Edustaja Ponga tietysti tulee lausuntoon jättämään tarkistuksia ja hän mielellään tekee läheistä yhteistyötä valmistelijan kanssa. Kiitos. Thank you very much, Anneli. Kiitos sitten Arne Leeds. Herzlichen Dank für die... Sydämelliset kiitokset. Niin, käytän saksan kieltä. Oikein paljon kiitoksia valmistelijalle tästä tekemästäni työstä. Monessa suhteessa olen tässä hankkeessa mukana, sillä valiokunta puolella olen tätä asiaa käsitellyt myöskin Afetissa ja täällä ja ulkopoliittisena toimijana, joka käsittelee myöskin turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, niin näen todellakin tarpeen uuden välineen käyttöön ottamiselle. Mutta ottaen huomioon tämä rahoituksellinen ratkaisumalli, niin minä en voi hyväksyä sitä, että varsinkin kun juuri äsken keskustelimme siitä, minkälainen merkitys kehitysyhteistyöllä ja siihen varatuilla varoilla on, niin en voi hyväksyä sitä, että kehitysyhteistyöpolitiikka varoja uhrataan ikään kuin tälle välineelle. Ja minä teen kaikkeni, jotta näin ei tapahdukaan. Me vaadimme, että perustetaan uusi budjettikohta, Mm, Saksasta mielenkiintoinen fakta sekin, niin löytyy tällainen budjettikohta puolustusministeriön puolelta. Niin talousarvioon on varattu 100 miljoonaa ja tänä vuonna jopa 130 miljoonaa ikään kuin turvallisuusvälineenä. Tarkoituksena on tarjota kriisinhallintaan liittyviä välineitä, eli vahvistaaksemme olemassa olevaa järjestelmää ja sitä minäkin tässä perään kuulutan. Eli että muotoiltaisiin uusi budjettikohta, jottei kehitysyhteistyön varoja pistetä tähän. Tietenkin niin kuin kollega Venta, kollega Bogdan puolesta totesi, johdonmukaisuutta pitää vaalia. kehitys yhteistyöalan toimijoita erilaisissa työpajoissa koulutetaan tämän tyyppiseen toimintaan. Muitakin tahoja on, mutta se edellyttää kuitenkin omaa budjetikohtaa eikä kehitysyhteistyön varoja. Ja sitten vielä tämä OECD DAC kysymys. Eli miten, tässä heräsi juuri se kysymys, että miten nämä, tämä meidän esittämämme lähestymistapa ja OECDAKin esittämä lähestymistapa nivoutuvat yhteen. Kiitoksia. Kiitos, onko muita puheenvuoropyyntöjä, jolle ei, niin on kysymyksiä komissiolle tästä. Voisimme saada selkeyttä siitä, mistä rahasumista nyt puhutaan tämän välinen myötä, mistä rahat tulevat budjetista, se on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys millä sanotaan, että komissiolla on ongelmia tämän dackability-käsitteen kanssa. Joku olla myös, mutta OECD suuntaviiva muutettiin helmikuussa ja Euroopan komissio pyysi noita muutoksia jäsenvaltioissa, niitä tuettiin. Mitä nyt haluatte tehdä, kun kehitysvaroja on tuollainen alla, jota ei tulla katsottamaan uusien DAC-sääntöjen myötä? Voisitteko selventää tuon, se auttaisi meitä kovasti, sillä suoraan sanottuna Warburg sanoi, että nämä on tämä ongelma, on tehdä poikkeukset ja niin edelleen. Ja sitten loppuun voisi kertoa meille neuvostosta kulmin radikaalinen AFET-valiokunnalta. Neuvostolla on tässä yhteinen kanta. Se on nyt paikalla, mutta komissio tietää, mikä neuvoston kanta on. Ehkä se voisi jakaa sen kanssamme. Jolle ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin puheenvuoro Rudi Chauselle, varapääjohtajalle. Olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hyvin rakentavasta ja hyödyllisestä luonno, äh, lausuntoluonnoksesta. En tietenkään voi tässä kommentoida AFETin ehdotuksia. Jotkut niistä menevät pidemmälle kuin neuvoston kanta ja me tuemme neuvostoa, niin kuin tiedätte, joten meidän on tässä vielä kommentoitava tätä AFETin kantaa, kunhan siihen asti päästään, mutta Muutamaan sanaan haluaisin taustasta vielä kertoa ennen kuin menee näihin kysymyksiin. Kuten tiedätte, kyseessä on ehdotus, joka alkoi Euroopan neuvoston pyynnöstä 2013. Komissiolta pyydettiin välinettä, joka olisi laajempi kuin mitä meillä on nyt käsittelyssä. Komissio on nyt ehdottanut hyvin pientä muutosta tähän vakautta ja rauhaa estävään välineeseen, että sitä laajennettaisiin näihin kohtiin, joista Väyrynen meille kertoi. Meiltähän puuttuu työkalupakkeista mennyt yksi asia. Sen jälkeen kun on näitä eh, turvallisuus- ja eh, kehitysvälineitä kehitetty ja tässä juuri on pyritty eh, turvallisuuden ja kehityksen välinen linkki kehittämään. Näin ollen OECDn suuntaviivojen uudistaminen on oikein hyödyllistä, mutta niitähän ei ole tehty politiikan laatimista varten, vaan täällä parlamentissa ja neuvostossa laaditaan politiikkaa. Te olette ne, jotka tekevät lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Se, mitä me ehdottamme, niin että se voisi toimia eh, vakautta rauhaa esittävän välinen kanssa. Ne voivat olla DAC-kelpoisempia, niin ne ei tarvitse olla sellaisia. Ei se ole suunniteltu DAC-välineeksi. Ei, ei sen oikeusperusta ole eh, sellainen, että siinä edellytettäisiin DAC-kelpoisuutta. Mutta suurin osa vakautta ja rauhaa edistävässä välineessä on kyllä tällaista, ja ehkä kollegani voi tästä vielä enemmän kertoa. Ja tämähän osoittaa, että kun puuttumme vakauden ja rauhan alueeseen ja kun emme tietenkään toimi sotilaallisesti, vaan toimimme siviilipuolen keinoja käyttämällä, niin silloin nämä asiat voivat olla DAC-kelpoisia ja ne voivat edistää kehitystä. Näin ollen uskomme edelleen, että tämä on hyvin hyödyllinen ja tarpeellinen työkalupakin laajennus ja näin ollen voimme hyvin laajasti tukea myös edustaja Väyrysen lausuntoa Ainoa ongelma on se, että kaikki mitä tehdään IC niin SPn puitteissa pitää olla kelpoista koska alun perin näin ei ollut. Emme voi siis mennä näin pitkälle. Paljon siitä, mitä tehdään uuden artiklan 3a kanssa, voi olla kelpoista mutta emme voi hyväksyä sellaista velvoitetta, että sen on pakko olla kelpoinen aivan siitä syystä, että emme tiedä tätä etukäteen. Se nähdään sitten kun muotoilemme ja määrittelemme näitä operaatioita, sitten tiedämme, voidaanko ne rationaalisesti ottaa dakkelpoiseksi vai ei, mutta olemme tässä vähän veitsenterillä ei oikeastaan kehityksen kannalta. Meillä on nyt nämä uudet, uusi kehi, kestävän kehityksen agenda, joka on laajentanut kehityksen määritelmää ja mukana ovat nyt myös rauhanomaisen ja kestävän yhteiskunnan edistäminen. Tämä on kestävän kehityksen tavoite 16 ja me keskustelemme tästä nyt, kun keskustelemme uudesta eurooppalaisesta konsensuksesta ja olemme määrittelemässä politiikkaa ja olemme pohtimassa uusia politiikan linjoja, joten turvallisuus tulee, tulee osaksi kehityksen, kehityspolitiikkaa ja näin juuri tästä syystä voimme tässä tehdä tiettyjä asioita tällä välineellä, jotka edistävät kehityksen tärkeimpiä prioriteetteja. Aina on oltava kysymyksessä kehitys ja uskomme, että olemme kyllä myös noudattaneet näitä suuntaviivoja, jotka meillä on tässä. Sitten näistä kysymyksistä, joita täällä esitettiin. Varat tähän muutokseen. Niin tehän tiedätte, että 100 miljoonaa on vain suunniteltu jäljellä olevalla budjettikaudella. Se, nämä varat tulisivat useista lähteistä ja tämä siis tästä tulisi osa efs budjetista varaumista, naapurusvälineestä ja kehitysvälineestä suurin piirtein saman suuruisina osuuksina. Tämä merkitsee, että ensinnäkin kehitysvaroja on mukana hyvin vähän ja on hyvin äh, turvallista olettaa, että että mitä enemmän lähetetään, niin että tässä emme siis ei al, äh, kohdenna näitä kehitysvaroja tapauksia, jotka eivät ole DAC-kelpoisia. Näin ei ole siis käymässä. Sitten puheenjohtajan kysymyksiin. Meillä on tässä selvä, selvä linja, mutta ehkä annan, jos teille sopii, niin annan puheenvuoron lyhyesti FBS, niin tähän voi kertoa, mitä teemme ICSPn osalta, eli vakautta rauhaan esittävän edistävän välineen osalta, ja kuinka tähän DAC-kelpoisuuteen on suhtauduttu. Kiitos, kollega juuri muistutti siitä, että ICSP-väline sinänsä sitä ei dokkeisäänityksen tai kehityssaavuun periaatteet, mutta käytännössä näissä 90 prosenttia toimista, joita rahoitetaan sen myötä, ovat DAC-kelpoisia esimerkiksi eräs hanke, joka ei liity julkisen kehitysapuun, on tuke OSCE-monitorointimission Ukrainassa, siis Etyj-missio Ukrainassa. Olemme tukeneet tuota missiota monilla tapoin. Se, mitä tarkkailijat ovat tehneet, on hyvin tärkeä ehto sille, että saadaan vakautta alueelle, mutta se ei ole suoraan, tai siis tiukasti sanottuna virallista kehitysapua painopiste tässä ehdotuksessa, joka tulee komissiolta, on kumppanimaiden kestävä kehitys. Ja kuten kollega sanoi, ehdotus on selvästi rajattu. Tavoitteena on kuroa umpeen tuo kuilukan olemassa, jotta voidaan saada uusi elementti tähän työkalupakkiin, mutta se tehdään astamaan selvät rajat ja poikkeukselliset olosuhteet mainitaan thank you very much. Can... Kiitos. Esittäisin kysymyksen, annatte esimerkin eh, Ukrainasta, mutta tämä, siis olemassa, tämä liittyy olemassa olevan välineeseen, niin se on hieman poikkeavaa siitä, mitä nyt puhutaan. Ehdotatte uutta välinettä tässä, joten haluatte uuden välineen, joka tekee jotakin toisella tapaa. Ja Klausille, jos 25 prosenttia DCI, niin otetaanko, että Säännöt, jotka pätevät DC- ja DC-varoihin, pätevät tässä, kun tämä rahat pois yhdestä osiosta. Komissiossa siirretään se muualle, niin mitkä säännöt sitten pätevät. Sen takia nämä kysymykset ovat tärkeitä, siksi ymmärrän, mutta pitää löytää myös ratkaisuja, sillä jäsenvaltiot, no sanovat komissiolle, joka sanoo parlamentille ja huoltelle, että rahaa käytä, Ei sitä voi käyttää, se on ODA jostain pois. Tietysti taas syystä me annetaan, miten voidaan raportoida tuo ODA itse. Tämä on toinen kysymys, Schalgerens. Oui, je voudrais ajouter... Haluaisin vielä lisätä tähän yhden kysymyksen. En tiedä, olisiko Ukrainan esimerkki tässä paras. Ottaen huomioon, että ottaen huomioon eriyttämisperiaate Ukraina ei enää pitäisi saada Euroopan unionin varoja joten tällainen hypoteesi on siirretty syrjään. Mutta hetki sitten kävimme keskustelua, mistä on kyse turvallisuudesta. Sillä on tämä ennaltaehkäisevä puoli ja kehitystä sitten voimatoimet. Tämän lisäksi on maita, jotka julkaisussa koskien virallista kehitysapua eivät halua ottaa mukaan tiettyjä toimia, jotka ovat tietenkin DAC-kelpoisia ja noudattavat tämän kehitysapukomitean sääntöjä, mutta näitä ei haluta ottaa tilastoihin. Ruotsia, omakin maani, kieltäytyy julkaisemasta vuosittaisessa kertomuksessa niitä maksuosuuksia, joita on näiden, näihin pakolaisiin kulutettu ensimmäisen vuoden aikana. Tämä ei ole velvoite. Emme hyödynnä täysin DAKin mahdollisuuksia. Jos nyt ihan absurdinasti tämä vedetään, niin jos haluttaisiin tehdä velan kumoamistoimi ja koko budjetti omistettaisiin velan nollauttamiselle, niin ei olisi kehityksen puolelta tehty mitään, mutta oltaisiin sataprosenttisesti ähm, kehitysapukomitean sääntöjen mukaisesti toimittu. Tämä on aivan absurdia, koska jos vaikka on lainattu miljardi Mobutulle, eikä hän ole maksanut takaisin yhtään euroa ja on täyttänyt oman taskunsa. Bernard Kushner sanoi, että hän on tuollainen, Mobutu on tuollainen kävelevä kassakaappi, niin jos tämä velka kumotaan, niin sitten ei ole tehty yhtikäs mitään Kongon kehittämisen puolesta. Onko todella käytettävä kaikki OCDn tarjoava marginaali? Ei tietenkään, kyllä tässä on poliittisia valintoja tehtävä. Ennen kuin annan puheenvuoron Väyryselle, haluaisin selkeämmin tietää niin. Siis Arne Liits haluaa vielä puheenvuoron, olkaa Just the question... Eh, niin tämä Saksan esimerkki, jonka mainitsin, Kyse on oikeastaan samasta summasta. Oikeastaan Saksassa tämä summa on vähän isompikin. Joten miksei voida tehdä asiaa niin, että olisi oma budjettikohta tätä turvallisuusvälinettä varten, joka on ihan nimetty, niin me olemme Saksan parlamentaarikolle lähettäneet kirjelmän tällaisen luettelon, rajavalvontaa ja muut toimet, joihin invest investoidaan turvallisuuden parantamiseksi näissä maissa ja jotta maat ylipäätäänkin kehittyisivät edelleen. Siinä se varsinainen päämääräni, niin eli uusi budjetikohta. Johdonmukaisuus ei tarkoita sitä, että rahat tulisivat samasta, yhdestä samasta budjettikohdasta. Kehitysyhteistyöministeriö ei halua Saksassa sitä, että turvallisuusvälineitä rahoitetaan kehitysyhteistyön budjetista. Toiset ovat taas toista mieltä, mutta minun mielestäni tilanne on sellainen, että meidän täytyy lähteä juuri tällaisen oman budjettikohdan tielle. Sitten ei tarvitsisi puhtia tätä DAC-kelpoisuutta ja muuta. Jatkan siitä, mihin on jäi. Vaikuttaa siltä, että tässä nyt nähdään kovasti vaivaa. Olisi 100 miljoonaa, 125 miljoonaa DCistä pois, joten no tällä luodaan valtavasti ongelmia sen takia, mistä ovat hermostuneita, koska tämä aloittaa jotain muuta, koska kyse on pienistä summista. Ehkäpä ensi otetaan enemmän DCI-rahaa, se sitten muualle. Ja mihin tämä nyt jättää Euroopan ODA-raportoinnin, mihin tilaan? Mitä se tarkoittaa sille, kun puhutaan 0,7 ynnä muista tavoitteista? No, se tuli mieleen, kun oltiin tarkastaa tätä muutama kuka sitten, niin Arne Leeds puhui tästä myös, halutaan uusi väline, joka tekee Miksi se nyt luotaisi se budjettikohta? Sillä on nyt rehellisiä budjettikohdasta, että se on tätä varten. Jos tarkoittaa kehitystukien vähentämistä, niin olkaamme rehellisiä siitä. Siitä halutaan nyt selkeyttä. Eikö ole mitään tapaa, jolla voitaisiin sanoa, että jos otetaan rahaa pois yhdestä niin pitää täyttää tietyt parametrit. Jos ajatellaan, mitä jos on otettu, että tämä sääntöjä. Joka tapauksessa Klaus, olkaa hyvä. Thank you. No, I... <clears throat> Kiitos kysymyksenne. Edustaja Liitsin kysymykset ovat hyvin perusteltuja ja meidän kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä, että se mitä olemme ehdottaneet tässä on pieni lyhyen aikavälin vastaus paljon suurempaan pyyntöön neuvostolta. Ja valitsimme tämän, koska nykymuodossa kehyksessä meillä on välineitä otsakkeessa neljä. Yksi niistä on ICSP, rahaa ja vakautta väline, ja sitten on tämä melko pieni osa-alue, jota ehdotamme. No sitä varten sitä pidettiin paljon parempana, että olisi vain pieni lainus ICSP-välineelle, joilla on oma budjettikohtansa ja omat sääntönsä ja omat vaatimuksensa, eli että siirrytään rahabudjettikohtaan. No, lopuksi se on sama kuin luotaisin uusi budjettikohta sille ICSP-väline. Sillä on siellä mandaatti, paljon laajempi mandaatti kuin mitä tässä. Ja sillä on oma budjettikohtansa. Ja siinä on neuvoteltu, kuinka paljon rahaa voidaan käyttää mihin tarkoitukseen ICSP-välineen sisälle, joten tavallaan teemme juuri näin. Käytämme olemassa olevaa välinettä joka sopii tähän tarkoitukseen, ja sitten niistä on vielä se, että otetaan rahaa eri lähteistä, ja sitten otetaan rahaa eri lähteistä siksi, että tunnistamme, tunnustamme sen, että kyse ei ole vain kehityksestä CFSPstä, joten teemme näin. Mitä tapahtuu sitten seuraavassa muutossa rahoituksessa, se jää nähtäväksi. Ei voi sulkea pois tätä komission tekeetuksen paljon laimaista turvallisuusvälineestä omine budjettikohtineen. No, tämä on poliittinen keskustelu, joka on tulossa vasta, ja sen pitää tulla, koska tiedämme, että EU haluaa lisätä rooliaan turvallisuuskysymyksissä ja kansainvälisissä vastuukysymyksissä, joten tämä on seuraava MFn keskustelua. nykyhetuksen osalta olemme valinneet, no koska tämä on niin pieni, suhteellisen pieni kysymys ja rainen määrä, niin olemme halunneet laajentaa olemassa välinettä, joka on sopiva tätä tarkoitusta varten, sillä siinä jo on huomioon monia näitä asioita. Se ei voinut tehdä asioita, jos, no sisältää, että raha meni se oli ainoa todellinen muokkaus. Sekin on poikkeuksellisissa olosuhteissa, joten luotaisiin kokonaan uusi väline ja budjettikohta tätä suhteellisen rajattua vastausta varten, mitä komissio antaa neuvoston pyyntöön. Se ei olisi ollut järkevää, mutta tätä keskustelua tullaan käymään seuraavaa monivuotistarkoituskehitystä varten. Sitten vielä vastaisiin se, mitä Väyrynen sanoi aikaisemmin, mikä menisi unohtua. ICSP-väline on hyvin avoin kvartaaliraportti saadaan rahoittamista toimistaan. Saatte sen, joten voitte varmistaa, mitä me teemme. Olemassa on ICSP-välinen myötä ja se pätee myös näihin muutoksiin, joten avoimuutta on vuosi neljä sitten tapahtuvissa kertomuksissa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Väyrynen. Yes, Madam Chair. <clears throat> Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Paras ratkaisu olisi tietenkin se, jonka kollega Leeds ehdotti. Eli meillä olisi oma budjetikohta, YUTP saralla, ja sitä voitaisiin käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin. Mutta osa rahoista voisi olla DAC kelpoisia, siitä voitaisiin raportoida OECDllä, mutta se ei kuuluisi DCIhin laisinkaan, eli ei siirrettäisiin rahoja laisinkaan CD, DCIstä tähän budjettikohtaan. Se olisi mielestäni hyvä ratkaisu. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että meillä on YTPssä budjetti kohta, josta voitaisiin ottaa myöskin tähän tehtävään varoja, mutta mielestäni olisi järkevää, että meillä olisi sellainen ratkaisumalli, että me käytämme ikään kuin kahdesta lähteestä näitä varoja. Mutta sitten Toinen vaihtoehto voisi olla se, että dakelpoinen osuus olisi suurempi juuri kehitysyhteistyötarkoituksia varten. No kukapa sen voi tässä vaiheessa vielä sanoa, mutta oli miten oli. Minä hyväksyn tämän perusajatuksen, jonka komissio ehdotuksessaan on esittänyt, ja minä toivon, että tarkistukseni voidaan hyväksyä, mutta en oikein pidä AFET-valiokunnan radikaalista muutosratkaisumallista suhteessa siihen, mitä komissio on ehdottanut. Vain erityistilanteissa meillä on rajalliset mahdollisuudet käyttää kehitysyhteistyön varoja sotilaallisiin tarkoituksiin. Komission ehdotus on mielestäni tässä suhteessa oikea ja sitä meidän tulisi tukea lisäten siihen jotain, mikä liittyy kehitysyhteistyön rahoitukseen ja siihen liittyen, mitkä ovat ne meille tärkeät ajatukset. Tässä syystä olin juuri herustunut, ettei saatu toimivaltuutta. Tai siis, että me saamme tätä meille ja Afetille vaikka muutokset liittyvät kehitysrahoitukseen, mutta lopuksi tästä keskusteltiin pitkään, emmekä edistyneet sinne, joten pitää tehdä yhteyttä poliittisten ryhmien parissa, että saadaan tämä läpi Afettissakin komissio voi ottaa meitä tässä. Se on meidän tehtävämme. Kiitos. Tarkistus jättää viimeistään tähän lausuntoon perjantai 5. toukokuuta puolipäivän mennessä, joten ensi viikon loppu mennessä 12. Kiitos kaikille. Kohta 15 on siirty toiseen kokoukseen korruptiokohta, joten voimme päättää kokouksen jatkamme kello kolmelta. Kiitos.